standardeilla. Ja tässä mielessä meidän täytyy arvioida myös näitä säännönvastaisuuksia, joita tapahtui viime vaaleissa. Kiitoksia kollega Salevski. Sitten kollega Siwiec, puolitoista minuuttia. Czy w innej atmosferze rozmawiamy dzisiaj niż miesiąc